Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta, hyvät kollegat. Tänään aamulla kiinnittäkää turvavyönne. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, meillä on nyt tässä aamulla, aamupäivällä suuri ilo saada äänestää oikein viimeisen päälle. Se voi kestää kovinkin pitkään ja se voi mennä myös nopeamminkin. Minä teen parhaani, että asia menisi joutuisesti eteenpäin, mutta te voitte myös auttaa minua. Me aloitamme ensimmäiseksi kohdalla 13 esityslistassa kaasun toimitusvarmuudella, joka on kollega Vidal Quadrasin mietintö, ja aloitan äänestyksellä. Ensimmäinen äänestys. Hei, testataanpa koneita. Kokeillaanpa koneita. Koneäänestystesti. Ensimmäinen äänestys on, oletteko te tyytyväisiä tähän uuteen aurinkoon? Kyllä tai ei. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on. Oho. Mitäs tässä nyt tapahtuu? Okei, okay, oho. Yksi vastustaa. Kuka? Meillä oli tästä pieni keskustelukin. No niin, nyt sitten aloitan. Ensimmäinen äänestys. Kompromissi 13. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen kaikki raukeaa siitä aina kompromissi kakkosen asti seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaikki raukeaa sitten sen jälkeen, kunnes olemme kompromissi kahdeksassa sivulla viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tästä siinä muutama sivu raukea jälleen. Se on oikein mukava näissä kompromisseissa tämä juttu. Kompromissi kolme puolesta sivulla kahdeksan vastaan. Tyhjää hyväksytty kompromissi 3a puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hyväksytty. Ja taas raukeaa muutama sivu, kunnes olemme 141, joka täydentää kompromissia kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 4 sivulla 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälleen muutama sivun raukeaa. Tämä on hoitu kompromissi 5 sivulla 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavalla aukeamalla kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten muutama sivu eteenpäin. Todella monta, tämä on todella mukavaa. Kompromissi 7, sivulla 24. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavalle aukeamalle menee, kun menee vie, vielä pitemmälle. Kompromissi 9, sivulla 27, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Pari aukeamaa eteenpäin, kompromissi 10, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Petrus 11, sivu 37 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Seuraava aukeman kompromissi 12 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten yksittäiset äänestykset. Muutama yksittäinen äänestys. 4, 484, 485 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä, no tarkistetaan koneellisesti, ehkä parempi. 484, 485, koneäänestys alkaa. One, one uh, uh, uh non-attached to... Yksi NI on liikaa ja yksi sosialisti ja yksi EPP liikaa. Voi veljet, liian paljon väkeä paikalla. Liian paljon jäseniä paikalla tarkoitettu. Vielä yksi demari liikaa. Onko EPP kunnossa? NI yksi liikaako? Yksi sitoutumaton. Kaksi jäsentä sitoutumattomilla. Nyt on ok, selvä. No niin, äänestys alkaa. 484 485 äänestys alkaa ja päättyy. Tulos 28-24 hyväksytty. 486 Hyvä idea mitä voidaan tehdä, mistä nyt puhutaankin. Eh, sorvia napsauttamalla kaikki hommat hoituu. 486 puolesta. Se raukeaa. Anteeksi. 487 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 4, 489 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 489 koneäänestys alkaa. Palkan geschlossen. Ja päättyy. Päättyy. Yksi EPP liikaa jälleen kerran. No niin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 490 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan koneellisesti 490. Äänestys alkaa 490. Schlossen. Ja päättyy. Oho. Kiitos, kiitos. Hyväksytty. 491 491 puolesta vastaan hyväksytty. 31, 31 puolesta. Anteeksi, yksi hukkui matkalla. Anteeksi. 493, 493 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt 31 puolesta. No kiitos, kyllä jo 30 tulee ennen 31. Ensin 30 puolesta vastaan. Joo, kaikki jotka ei vastaa, hylätty. 31 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli selvä. Hei, se oli ihan selvä tulos. 494 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 495 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. 43 koneäänestys alkaa. Open. Der Wahlgang, der Abstimmung ist geschlossen. Päättyy. Yksi EPP liikaa. No niin. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. 43 puolesta Ei kun 33, anteeksi. 33. 33 puolesta vastaan tyhjää ylätty. No, tarkistetaan koneellisesti. 33. Äänestys alkaa. Geöffnet, geschlossen. Ja päättyy tulos hylätty aika selvästi, sanoisin. Minun silmäni ovat kyllä ihan kunnossa, jopa aamuisin. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli 67 raukeavat yksi äh, esittelijältä puolesta Ykkönen esittelijöitä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta. Ai se raukeaa tietenkin. Se raukeaa. Kaksi. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi Ekonilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Puheenjohtaja. Eins noch vor. Das ist... Miten usein tämä tarkistus ykkönen esittyy? Se on aina eri valiokunnan. Tätä oli Ekonilta, Repytikoffer. Ei se sama ole, se tulee eri valiokunnilta. Sollte machen, damit man die unterscheiden kann. Niin, mutta miten sitä sitten tietää, mikä on mikä? Sopii. Minä sanon se aina sitten yksi Ekon, jos on Ekonilta. Eri Pytikoferin toivomuksesta. No, minä selvennän vielä kunkin tarkistuksen erikseen, mistä se on peräisin. 54 puolesta vastaan. No toistan. Puolesta. 54 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Yksi, envi. No tarkistetaan 54 koneellisesti. 54 koneäänestys alkaa. Closed. Päättyy nyt kaksi EPP-läistä liikaa. Nehän vaan lisääntyvät. Aika ilahduttava periaate sinällään. Anteeksi, en tällaista saa sanoa. Tulee vielä, pitää puolue, puheenjohtaja pitää olla puolueeton. Pyydän anteeksi, rikoin sääntöjä. Vielä yksi liikaa. Yksi EPP liikaa. Kiitoksia. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi. Envi. Raukeaa. Raukeaa, raukeaa. Kaksi envi puolesta. Vastaa. Tyhjää, hyväksytty. 58 raukeaa, 59 raukeaa 60, 60, 60 puolesta. Compatible. Okei, okay, mistake. No, tapahtui erhe, otetaan uudestaan. 59. 59 sukalas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme envi. Tarkistetaanko? Kestää vaan kauemmin. 62. Koneäänestys alkaa. Open. Closed. Ja päättyy. Yksi EPP. Voidaanko tämä jollakin hoitaa jotenkin kestävällä pohjalla? 62 äänestys päättyy. Tulos. Minä olin 24-27 se kaatuu, eli se on hylätty. Sitten kolme envi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä raukeaa, kolme raukeaa, 66. 66 puolesta hyvä vastaan tyhjää hylätty. Sitten 67, 68, 69, 70 samantyyppisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta, Imkon kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä Afet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä Imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7.3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74, 75 ja 5 Inkolta. Ei kun 74, 75 puolesta. 74 ja 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. 7475 koneäänestys alkaa. Gegen closed. Ja päättyy. Ja tulos on hyväksytty. Viisi imko puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kuusi inko puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemän yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. kymmentä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. yksi ja kaksi ja puolesta. Eikö raukeaa? Niin kuin Imko oli hyväksytty, se raukesi. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 Inko puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi envi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 ja 89 ne on pois, anteeksi. Ja sitten 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän envi puolesta raukeaa. Sitten viisi 92 ja 91 raukeavat sitten. 106. 106 puolesta. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta. Ja se raukeaa. Joo, 106 hyväksyttiin. 101, 102 on rauha, rauha 107, 100, 107, 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 lisäyksinä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme ekon puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys. Koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy yksi EPP liikaa. Yksi EPP liikaa. Ok. Päät, äänestys päättyy. No niin, hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnos puolesta, äh, sekin on koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Täytyy se avata taas. Minuutti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin ikään hyväksytty. Kiitän. Ja näin tämä mietintö on hyväksytty. Onnittelen kollega Vidal Quadrasia ja kiitän henkilökohtaisesti monista kompromissia tarkistuksesta, koska se helpotti elämäämme. Kiitos kovasti. Seuraava mietintö pilarikasti jo. Wir zum Bericht. Pilar Castillon mietintö uudesta EUn digitaalista tavoitelistasta. Wer stimmt? Kompromissi yksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108, 109, 110 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 127 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 139 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 140, 141, 142, 143, 144, 145 ja 145. Kaikki identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta Niin, anteeksi. Haluaisitteko te sanoa jotain tähän kohtaan kymmenen? Kompromissului 10 ca Kompromissi 10. Haluaisin tarkistuksen 166. Haluaisin, että siitä äänestettäisiin erikseen, siis tarkistus 166 erikseen. Sen, nicht 14. Kun? that comes to number... Kompromissi 10 uudestaan. Okei. Okay. Ah, se kuuluu, se, se, me palaamme tähän myöhemmin. Me palaamme tähän myöhemmin. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kulttuurivaliokunnan tarkistus 19 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuurivaliokunnan kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 raukeaa. Pilar de Castillo. Dada la lista de votos que tenemos, mm, hay que tener cuidado con la rapidez, porque muchas veces cuando pasamos... Me menemme liian nopeasti läpi näitä äänestysluetteloita ja välillä on vaikea seurata. Haluaisin siitä syystä kysyä, että eh, käytettäisiin muutama sekunti lisää tähän nyt vielä vähän rauhallisemmin, niin itse asiassa nähdään, että missä tarkistuksesta äänestetään. Niin, no, missä nyt on ongelma? Missä ongelma? En nyt ymmärrä. We have done, the we have done 19 and 30. Me olemme äänestäneet 19 kulttuurista ja numero 3 kulttuurivaliokunnalta ne hyväksyttiin. Solo pido que eh, vaya un poquitín. Niin yleisesti ottaen pyytäisin, että tekisitte tämän hieman hitaammin. Jos tässä nyt pitää hypellä yhdeltä sivulta toiselle, niin täytyy tietää, mistä äänestetään. Jos tällä tavalla tässä nyt hosutaan, niin on vaikea pysyä mukana. Selvä. Minä luulen, että te haluatte, että tässä saadaan tuloksia nopeasti. No niin, yritän nyt sitten. Ihan Charles Chichester. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanoisin, sanoitte, että tässä on kyseessä kulttuurivaliokunnan 13 tarkistus, ja se on ehkä sekava, koska se on ilmeisesti kolmonen täällä luettelossa. Voi olla vaikea ymmärtää välillä. On kulttuur 3. Kulttuuri 19 ja kulttuuri 3, niistä äänestettiin. Ja 168 edustaja Riisiltä raukeaa. Nyt sitten siirrymme kompromissi 12. Kompromissi 12. Nyt minulla ei mene sanat sekaisin. Kompromissi 12. Äänet puolesta. Vastaan. Hyvä. Se on hyväksytty. Ja nyt sitten 173 erikseen. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kollega Enchu. Aș cadrul compromisului 13 ca amendamentul... Haluaisin, että tarkistuksesta 166 äänestettäisiin erikseen niistä syistä, jotka juuri eilen illalla ilmoitin. Dann muss ich die Frage an... täytyy kysyä esittelijältä ja varjoesittelijältä. Sopiiko teille? Selvä. No sitten ei ole mitään ongelmaa. Joten ensin kompromissi 13. Vihdoinkin. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme e, erillisenä tarkistuksesta 166. Äänet puolesta. 166 Enchulta. Äänet puolesta. Tämä äänestetään nyt erillisenä tähän tämä ehkäpä on teille nyt ongelma, koska sitä ei ole teidän äänestysluettelossa merkitty, joten annan teille nyt hieman aikaa miettiä. Nyt äänestämme 166 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, valtava enemmistö. 179 erikseen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa vastaan, tyhjää, hyväksytty. 180 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kulttuuri 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kulttuuri 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Erikseen 202 puolesta kaksisataa katettiin tuolla kompromissilla. 202 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2, ei, 201 raukeaa. Joo, raukeaa, koska 202 hyväksyttiin. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 220 Eekiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi... Aha. Tarkistus 253, 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 10, Imko 10 puolesta vastaan tarkistetaan. Imkon tarkistusnumero 10, koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kulttuuri nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 12 ja 15 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuurin tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 ja 283 278 ja 283 unblock yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 278 ja 283 koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty.

tyhjää, hyväksytty. 281 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 282 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 284 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.

vastaan, tyhjää, hyväksytty. 299 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kulttuurin tarkistus 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 300 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 301 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Erillisenä äänestyksenä 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 raukeaa. 28, kompromissi 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 ja 37, 38, 39 ja 40 ovat kaikki identtisiä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 raukeaa. 45 puolesta vastaan tarkistetaan. 45 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, kaksi, kolme raukeavat. Ah, nyt äänestämme ensin tästä tekstistä näin muutettuna. Eli äänestys koneellisestiko. Ei koneellisesti. Äänestämme. Äänestys alkaa. Kuka äänestää tämän tekstin puolesta näin muutettuna? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Olkaa hyvä, kollega. Uh, Mr. Chairman, I think that we missed the... Puheenjohtaja, minusta tämä ehdotus kappale viisi, siitä äänestäminen jäi väliin. Da kommen We will do... Niin, niin, hoidetaan, hoidetaan. Sitten tulevat tarkistukset päätöslauselmaehdotukseen 1, 2 ja 3. 1, 2, 3 ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Neljä raukeaa, viisi puolesta, vastaan, hyväksytty. Hylätty, hylätty, hylätty, hylätty. Tarkistetaan. Selvä, tarkistetaan. Numero viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mahtava tulos. Hienoa. Kiitokset, onnittelut. Kiitokset työstänne. Kiitos myös näistä kompromissista, jotka helpottivat tätä työtä. Sitten siirrymme äh, Robert Gl- Norbert Glanten mietintöön. Hän haluaa tähän vielä jotakin sanoa. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. lyhyesti minä haluan kiittää erityisesti henkilökuntaa, ITREN ja budjettivaliokunnan henkilökuntaa ja budjettivaliokuntalaisia varjoesittelijöitä. Eilen aamupäivällä meillä oli viimeinen äänestysrupeama budjettivaliokunnassa ja muotoiltiin myös kompromissia. Pyydän anteeksi tätä, koska tämä tapahtui viime minuutilla, mutta halusimme yrittää saada mahdollisimman paljon irti budjetista ja nyt me kehotamme komissiota lähiaikoina esittämään lopullisen rahoituksen, koska tämä projekti on kuitenkin alirahoitteinen ja varmasti voitte kaikki noudattaa minun ohjeita ja toivomuksia. Kiitoksia Norbert Lantte myös tästä etukäteisneuvottelusta. Nyt tulemme tarkistuksiin. Envi yksi puolesta vastaan. Oho. Voidaanko vielä kerran ottaa? Auttakaa nyt vähän, tämä nimittäin jatkuu. Meillä on meillä paljon tarkistuksia. Envi yksi puolesta. vastaa Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, pää hyväksytty. Sitten 27, eikö niin? 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 ja 8 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 ja 7 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 ja budjetti 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kohdalta 42 tai kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. 42 ensimmäinen osa äänestys alkaa, koneäänestys. Päättyy. Yksi sosialisti liikaa. Yksi sosialisti liikaa. Kiitoksia. Äänestys päättyy ja tulos kuuluu. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjet 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta. Ensin 17 puolesta. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti yksi ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen ei anteeksi, numero kaksi. Numero kaksi esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten on vuorossa 24 puolesta, 24 vastaan tyhjää hyväksytty. 5. Se on, se on hoitunut jo loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy tulos hyväksytty ongelmitta. Onne, onnittelut herra Glantelle. Ladies. Ja eikä lainsäädäntö päätöslausunnon äänestys tänään. Kiitoksia. Seuraava on Rova Sartorin eh, lausunto lääkeväärennöksistä. Tässäkin on aikamoinen määrä tarkistuksia. Imsu. Kompromissi yksi puolesta. Mikä on? Chairman, I would... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain pyytää sitä, että kun olemme tehneet sopimuksen esittelijän kanssa, niin haluaisin vetää pois toisen osion, niin, eh, osion tarkistuksestani 99. Jos haluatte sen luen, niin sekin sopii, mutta olemme sopineet asiasta siis esittelijän kanssa. No muistuttakaa minua sitten, sitten kun siihen päästään. Että 99 on vedetty takaisin. Että se vedetään takaisin. Toinen osa. 99. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 rau... Ei, raukeaa, juu. 73 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 ja 72 raukeavat. 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan. 77, niin niin. 77 raukeaa vai? 77 raukeaa, miksi? Siis kompromissin vuoksi 75. Is question 77 false or? No, no. Raukeaako se? Ei, ei, ei. Äänestämme, äänestämme. siellä Välillä jopa puheenjohtajan oikeassa, ei aina. 77 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 79 raukeaa. 80 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 100 raukeaa. 88 puolesta vastaan tyhjää puolesta. Otetaan uudestaan. 88 puoli, puolesta 88 puolesta Vastaan. Hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 raukeaa, samoin 93. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 16, 95 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 98. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 99 vain toinen osa. Ei kun ilman. 99 äänestys ilman toista osaa. Niinpä se meni. Eikö? Ilman toista osaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjään. Kiitos. Hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, nolla, kolme. Oli vedetty takaisin. Jaha. Ei. Ei, ei ole. No, no, vedetty takaisin tai hylätty, samapa tuo. Anteeksi vaan. 25. No jos se on teille tärkeää, niin voimme hoitaa tämän uusiksi. Okei, 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta 1, 0, 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 109 puolesta. 109 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaikki eivät nyt äänestä. 108 on hoidettu 110 puolesta vastaan. Tyhjää.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 tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 lisänä. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta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 tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Nelonen tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, anteeksi. Nelonen on hyväksytty. 48 hoituu. 49 on lisäys. Äänet puolesta. vastaan. Nostakaa nyt kättä reippaammin. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Vielä kerran. Viitonen puolesta. Hoidettu. Joo, kuutonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 lisänä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 raukeaa, loppu, äänestys, koneellisen äänestys alkaa. Äänestys. Yksi sosiaalidemokraatti liikaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten siirrymme eteenpäin. Shachi Markaakiksen mietintö seuraavana. Työjärjestyspuheenvuoro. Liin, bitte. Oui, je voulais vous Halusin kertoa teille siitä, että Envi-valiokunta on sitä mieltä, että se aikoo lykätä äänestystä sanasta 53 pykälän mukaisesti, sillä nyt mm, hajotaan sitä uusi ehdotus ja siitä syystä vihreiden kanta on, että äänestämme tätä ehdotusta vastaan. Okei. Okay. Das können Sie ja machen. Voittaako niin tehdä? Mutta ymmärsin Kiitos, mutta kuitenkin äänestämme. No, äänestämme. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7. Kahdessa ensimmäinen osa puolesta seitsemän pois lukien. Teksti on jätetty pois. No näin, minä olin esittämässäkin seitsemän. Ensimmäinen osa äänestys alkaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 27 kahdessa osassa lisäyksenä Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan kahdessa Ensimmäinen osa kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 36 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 38 toinen osa lisäyksenä toinen osa 38 puolesta vastaan hyväksytty, tyhjää, anteeksi vielä, hyväksytty, 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 40 toinen osa lisäyksenä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 42 puolesta vastaan, vastaan, ja hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, ja hyväksytty. 45 puolesta, vastaan, ja hyväksytty. Sitten 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa koneellisesti. 51 koneäänestys alkaa. 51 koneäänestys päättyy ja hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme. Ilman sanoja tässä lukeekin muutetussa muodossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta vastaan <clears throat> tyhjää hyväksytty 21 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneäänestyksenä, joka alkaa näin ollen. Board is closed. Okay. Yeah. <clears throat> Äänestys päättyy ja tulos, tämä on hyväksytty onnitteluni seuraavaksi. Chachimarkaakis uudelleen. Chachimarkaakisin mietintö nyt, tämä lausunto numero kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan ja voidaanko äänestää kaikista yhdestä? Voidaanko tehdä kahdeksasta ykköseen, voidaanko ottaa yhtenä ryhmänä? Kahdeksasta yhteen. Puolesta. Kaikki. Joku vastustaa? Ei. Tyhjää? Ei. Loppuäänestys. Upeata. Äänestys alkaa, päättyy ulos. Euroopan juri on lausuntonsa antanut ja tämä on hyväksytty suurella enemmistöllä. Sitten vuorossa Francis de Angelisin äh, lausunto. Ja taas paljon tarkistuksia. Siin, wer Tar... Ah, Tuomas, olkaa hyvä. Konani ei toiminut tässä viimeisessä äänestyksessä, joten tänään on kuusi henkilöä yeah. Thank you. Olipas harmi. Selvä, selvä. Kuudes vastaääni. Pannaan pöytäkirjoihin. Joo, Schatzmar kakkissa. Voi jo lähteä vaikka poiskin. Työt on hänen osaltaan tehty. Francesco Di Angelis, tarkistus 14. Claude, takkoako se kone? 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 lisänä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. 17. Koneellinen tarkistus. 17. Äänestys päättyy. No niin. 23, 23. Liian myöhäistä ei enää. Äänestys on tehty. Eikö kortti ei toimi? Oletko paikalla ylipäätään? Claude. Sama ongelma taas? Mikrofoni puuttuu. Okei. Okay. What's your vote? Plus. Eli sinä äänestit puolesta ja sinä äänestit vastaan. Jaha, selvä. <laughs> That's something for uh, the history of... No niin, tässä varsinaista Euroopan unionin historiaa äänestyksessä tehdään. No niin, hylätty. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 lisänä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta. 52 puolesta. 52 vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 lisänä puolesta vastaan. Tarkistetaan. 54 K4 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Claude. Etkö sinä halua äänestää? Mitä äänestät? mistä äänestä? Plus vai miinus? Ai se toimii taas. Jaha. Oi, onpas siinä omituinen kone. Hyväksytty. Viisikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty palataan. 55, sen unohdin välistä. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 lisänä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Lopullinen äänestys, koneellinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Aha, Chachi Markakis taas. Chachi Markakis uudestaan. Onko hän täällä vai missä hän on? koneet eivät toimi ja ihmiset katoavat ja niin edelleen. No niin, aloitetaan ykkönen. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tulee kohta kohdalta äänestys kolmosesta ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, se toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kom- Kompromissi kolme. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. 17. 17 äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 18. Koko 18. Puolesta kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi numero 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitokset. Ja seuraava äänestys on Paul Rybihin mietintö. Ja kollega Tikau on pyytänyt saada puhua siihen muutaman minuutin. Kollega Tikau, herra Rybihin mietintöön. Uh, thank you very much, uh, miss. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on suullinen tarkistus, kuten eilen totesin. Oma tarkistukseni numero kuusi. Ja luen sen sitten, kun olemme siinä kohdin. Pyytäisin kollegoitani olemaan tukematta alkuperäistä kappaletta kaksi, sillä luvan myöntäminen kielipohjan perustuen on asia, jota emme voi tehdä ilman vaikutusanalyysiä. Ja sen sijaan, että meillä olisi yksi lupa yhtä työtä kohden, niin ainakin 23 niitä pitäisi myöntää eri kielien pohjalta, sillä meillä on 23 virallista kieltä EU:ssa. ssa Toivottavasti siis kollegat eivät tuo kappaletta kaksi. Ja luen tämän tarkistukseni kuusi suullisesti sitten, kun olemme siellä. No niin, Paul Rybik saa myös puhua. Sitten voidaan jatkaa. Niin, kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijä Tiika on kanssa olen puhunut asiasta ja hänen tarkistuksensa olisi hyväksyttävissä, jos olisi oma uusi kappaleensa mutta me vastustamme sitä, että meidän kakkonen kaatuisi, koska kakkossa sanotaan, että jokainen Eurooppa, EUn kansalainen 27 saa oma oikeuden saa kuulla näitä tuotantoa omalla Ja Se on perustavanlaatuinen oikeus, että omia sisältöjä saa kuulla omalla kielellään. Kiitoksia. Sitten äänestämme ykkönen puolesta vastaan. Tyh, hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kuusi Rova Tikaulla on suullinen tarkistus. The text of the oral amendment. Suullisen tarkastuksen teksti. Tarkastus 6 on seuraava. Ja korvaa siis kappaleen 2. On sitä mieltä, että askeleena IPRn sisämarkkinoita kohti e, tekstityksen tarjoamat edut, joita digitaalinen televisio tarvitsee, tarjoaa, tarjoaa monella kielellä, kuten myöskin kuluttajien pääsyn alkuperäisen kielen. Toivottavasti kaikki kollegat tätä tukevat. Dankmis. Kiitos. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Bytikoffer. Um... Puheenjohtaja kollega äsken sanoi, että tämä suullinen tarkistus sitten korvaisi kohdan kaksi, mutta kohta kaksi on hyväksytty minun tietääkseni. Me ollaan päätimme tarkistuksen kaksi. Nyt oli kysymys kappaleesta kaksi minäkin olisin pikkusen sekaisin jo välillä, mutta minäkin sen tässä huomasin. No sopii. No niin, hyväksytään. Eikö siis otetaan äänestykseen kollega Tika on suullinen tarkistus ja ho- tarkistus 6 hoituu tällä nyt Tika on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty seitsemän puolesta No niin, tarkistetaan. Suullinen tarkistus. Koneäänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Ja tulos. Hylätty. No niin, sitten seitsemän, että, eh, tarkistus seitsemän puolesta. What? Okay. Ah, dann habe ich No anteeksi, hyvät kollegat, nyt täytyy suullinen tarkistus, minä ymmärsin sillä, sillä tavalla se korjaa, korvaisi tarkistuksen kuusi. Siis että haluaako kollegat, että kuutosestakin äänestetään. Eli kollega Tiika on tarkistus kuusi, äänestämme siitä myös. Tarkistus kuusi, tarkistus kuusi Tikau puol- kuka äänestää puolesta, kuka äänestää tämän tarkistuksen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten alkuperäistä tarkistusta täytyy myös äänestää alkuperäinen esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten seitsemän seitsemän puolesta. No niin. No nyt kohta kaksi, alkuperäinen versio. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Ja tulos hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kymmenen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi yksi No tarkistetaan kympin toinen osa koneäänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Tulos on hylätty. Sitten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kohtaan 7a, onko oikein? Tämä teksti on täällä kirjallisena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta, ei se onkin hoitettu, 27 puolesta, vasta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta. Tarkistetaanko? 26. 26 koneäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kiitos. En huomannut. Kiitoksia. 28 puolesta, 28 puolesta, 28 puolista vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty 31, ei No tarkistetaan. Tämä on mutkikas. 30. Koneäänestys alkaa. 30. Äänestys alkaa ja... Ei, äänestys päättyi. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Okei. Okay. Kyllä, kyllä. 31, kodeäänestys alkaa, 31. Ja päättyy. Päättyy. Ja hylätty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Tuloshan oli äsken 22-24 tuo äskeinen äänestys. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja hyväksytty. Onnittelut, onnittelut, onnittelut. Kiitos, kiitos. Kollega Vidal Katras, ole hyvä señor presidente. Una cuestión de orden antes del último voto. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ennen kuin mennään loppuäänestykseen, niin haluaisin ottaa esille kysymyksen ja haluaisin tarkistaa sihteeristöltä, onko äänten kokonaismäärä Onko se oikea? Eikö siinä ollut yksi ääni liikaa? Pegas. Siis kaasun kohdalla. Voitko katsoa? Selvittää. Sobre el, el voto nominal, que es la manera... Niin, siis haluaisin saada tämän suhteessa nimenmuutoäänestykseen, koska se on ainoa tapa, jolla se voi saada Esitän tämän näkemyksen siitä syystä, että kolme sitoutumatonta on äänestänyt, vaikka vain kahdella on äänioikeus tässä valiokunnassa. Siellä on kaksi täysjäsentä ja yksi varajäsen. Minusta vaikuttaa siltä, että sitoutumattomien olisi pitänyt ilmoittaa sihteeristölle, ketkä heistä äänestävät. Niin, että tämä lopun äänestys sitten heijastelee uskollisesti tämän valiokunnan kantaa. No niin, hyvä. Kollega Vidal Quatras. Hei kollega Vidal Quatras. Minä uskon, jokaisessa äänestyksessä minä kysyn, onko oikea äh, henkilömäärä kustakin ryhmistä äänestämistä. Minä oletin, että näin oli oikein. Nyt jos jonkinkin ryhmässä on jokin kollega äänestänyt äh, äh, jo vaikka hänelle ei ole oikeutta, se tullaan selvittämään. Jos näin on, sitten sitoutumattien täytyy selvittää, kuka ei ollut mukana äänestyksessä. Voitteko nyt jo ilmoittaa? That is only two Minusta meitä on vain kaksi täällä paikalla ja me olemme täysjäseniä. En tiedä, onko täällä joku muu vielä sitoutumattomista täällä huoneessa. Minusta ei. I don't know. En tiedä. Okei, okay. Eh. No niin, hei. Nyt sitä ei voida selvittää. Sihteeristö ei muuttunut silloin, kuin äänestettiin koska minulle ei sanottu, että olisi ollut yksi lisää, liikaa. Jos on ollut yksi liikaa, niin sitten otetaan yksi pois. Olkaa hyvä. Voorzitter, eh, ik ben ook eh, niet in... Puheenjohtaja, minäkin olen sitoutumaton. Ja minä olen kolmas, en tiennyt näistä säännöistä, enkä tiennyt, että täällä oli jo kaksi paikalla, joten minä vedän oman ääneni takaisin. Kiitos. Kiitoksia tästä selvennyksestä. Tämä helpottaa. Kiitos. Puheenjohtaja, no siinä tapauksessa haluan kiittää edellistä puhujaa tästä tiedosta. Ja ihan pöytäkirjaa, niin voitaisiinko saada merkityksi se, että tämän mietinnön puolesta äänestettiin yksimielisesti? Gut, also... No hyvä. Tulos tarkistetaan Tämä äänitetään pois ja sitten sen mukaan, että saadaan virallinen äänestystulos. Tämä lienee selvä. Okei, seuraava äänestys on Nyt äänestämme. Täällä on Ruva Hallilla vielä yksi suullinen tarkistus. It was just to alert. Niin, halusin vain varoittaa teitä siitä, että olisin kiitollinen, jos voisin esittää suullisen tarkistuksen tarkistuksen 24. And the point. Näin minulle kerrottiin ja että saatte sitten puheenvuoron, kun olemme siinä. Vielä kerranko? Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puheenjohtaja, voitaisiinko ensiäänestyksessä tarkistaa se, mitä te olette tehnyt ryhmäryhmältä, sillä olet puol- olette käyttänyt puolet ajasta kyselyn siitä, että on aina yksi asia liikaa EPPstä tai sosiaalidemokraateista. Ja me emme tiedä, onko riittävästi vai ei näitä ääniä. Näin olisimme sitten tyytyväisiä tulokseen. No, jo vielä kerran. Jokaisen äänestyksen kohdalla, joka sitten tapahtuu koneellisesti, lopuksi sihteeristö tai sihteeristön päällikkö katsoo itse, onko äänestys, äh, tarkistaa äänestyslistasta, onko jossakin ryhmässä yksi liikaa tai joku liikaa. Silloin se täytyy oikaista, vaan siinä vaiheessa sitä ei voida etukäteen tehdä, koska täällä kuitenkin täällä kollegoita sisään ei mene ulos. Eihän nyt ole niin, että me kaikki olisimme täällä 9.30 alkaen kello 12 asti yhteisesti paikalla. Tässä tilanne muuttuu ja näin se on mahdollista. Ainoastaan näin se on mahdollista. Me lähdimme siitä, että se oli oikein. No kiitettävää kyllä. Tämä äh, erhe huoma, otettiin esille ja se oikaistiin. Ja nyt tämä on selvä. Mm. Okei, Ja we have to make the correction. No niin, oikaisu on tehty. Kiitoksia. Sitten on vuorossa Charles Chichesterin mietintö ja me äänestämme. Antrag von Frau ja meillä on suullinen tarkistus edustaja Hallilta. Myöhemmin tässä kompromissi numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4a. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten katsotaan. Sitten tarkistus 11 huolilta ja hänen suullinen tarkistuksensa. Eikö? Ehe, nämä ei 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tarkistetaan. 19 koneellisesti tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 22 jaettu ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 24. Suullinen tarkistus huolilta. Amendment is... Niin, kiitoksia. Suullinen tarkastus on pelkästään, että poistetaan sana poikkeuksellinen exception niin, että tässä sanotaan, että korostaa biojätepeltojen ympäristövaikutuksia ja otetaan tämä poikkeuksellinen ympäristövaikutus, siis sana poikkeuksellinen pois. Ah, Charles. Thank you, thank you Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin minä ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että tämä löytyy siis ensimmäisestä osasta, mutta toisesta osasta äänestetään edelleen erikseen. Ja sellaisena kuin tätä nyt on suullisena ö, tarkistettu, niin äänestän sen puolesta. Ja siitä syystä muutan siis tätä äänestyskäyttäytymistä ja hyväksyn suullisen tarkistuksen. Also, das heißt, wir kommen... Eli äänestämme kahdessa osassa suullinen tarkistus liittyy tähän ensimmäiseen osaan. Ensimmäinen osa suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 30, kohta kohdalta äänestys. 30, kohta kohdalta äänestys, mutta äänestämme vain ensimmäisestä osasta. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lopullinen äänestys, loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta. Yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut, Giles. Kiitokset. Ja siinäpä sitten oli tämän aamun ohjelma. Olemme äänestäneet täällä reippaasti. Tämä oli hieno suoritus ja iltapäivällä tavataan uudelleen. Ja hyvät kollegat, meillä on tänä iltapäivänä erittäin erityislaatuisia vieraita ja olisin todella kiitollinen. Hei, kuunnelkaapas nyt vielä hetki. Toivoisin, että, että joku teistä tai edes jotkut teistä tulisivat iltapäivälle kokoukseen, koska meillä on hyvin mielenkiintoisia vieraita. Mikäli mahdollista, tulkaa paikalle. Kiitos.